tarkistetaan. Keskiviikkona tulen työjärjestyksen artiklan 78 mukaisesti hyväksymän neuvoston puheenjohtajan kanssa kaksi lainsäädäntötekstiä ja nämä tekstien otsakkeet julkaistaan myöskin tämän istunnon pöytäkirjassa. Näin pääsemme esitys